Il presidente. Puhemies. Buongiorno. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Tervetuloa myös runsaslukuinen yleisö, joka seuraa keskustelua. Me jatkamme istuntoa. Pöytäkirjat eilisestä istunnosta on toimitettu hyväksymistä varten. Jos ei ole huomautuksia niihin, pöytäkirja on hyväksytty.